erityisvaliokunnan toimikauteen siis. Erityisvaliokunta käsittelee järjestetty rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua. Sen piti päättyä ensi vuoden maaliskuun lopussa. Mutta esitys on jatkaa tätä toimikautta 30. syyskuuta asti ensi vuonna 184 säännön nojalla. Oh, jos ei kenelläkään ole mitään vastustattavaakaan, niin näin jatketaan erityisvaliokunnan toimikautta. Ei, siis no niin, näin. Tämä on hyväksytty syyskuun 30. päivään asti ensi vuonna. Ja lopuksi vielä Tavaris. Kiitoksia, puhemies. Niin, tämän erityisvaliokunnan työn jatkamisesta, mandaatin jatkamisesta te tiedätte, että kollegamme kommentoi jo uutista siitä, että KSCB pankki on käyttänyt puolet 1,2 miljardia euroa rahan pesuun. Sillä on sen verran rahanpesusta tulleita varoja tilelleen. Ja tässä nyt täytyy toimia pesuun estämiseksi. Usein nämä varat on tullut valtaista ihmisoikeusloukkauksista ja toivottavasti tämä erityisvaliokunta ja sen työ palvelee nimenomaan tällaisten tapausten taistelua varten. No niinpä tässä on tarkoituksena, että voidaan seikkaperäisesti tästä kaikesta mainitsemasta asiasta myös keskustella lopuksi vielä. Eilen niin. Yes, yes. Si, Rouva Kiitos. Olen valiokunnan puheenjohtaja ja kiitos tämän päätöksen myötä voimme jatkaa toimikautta. Minä haluaisin kiittää kaikkia kollegoja. Ennen kaikkea haluaisin kertoa teille, että viime tiistaina ja perjantainakin olin yhteydessä Washingtoniin, FBIhin ja valtiovarainministerin yksiköihin, niin että pelkästään ajatella niitä tahoja, jotka pyrkivät korruptiota torjumaan täällä, vaan myös Yhdysvalloissa näin tehdään. Kaikki osoittavat huomiota tälle. Ja odotukset ovat korkealla myös erityisvaliokunnan osalta. Ja tätä työtä on kovasti arvostettu, mitä olemme tehneet siellä. Meillä on ollut parikymmentä äh, kokousta jo Kiitos tästä luottamuksesta. Hyvä, hyvä, Rova Alfano. Erinomaista. No niin, me toivotamme lykkyä tykö teille tämän toimikauden jatkon myötä. Eilen puhemies täysistunnossa luki tulkinnan säännöstä 187 kohdasta 1.